Dobry wieczór Państwu. Możemy chyba rozpoczynać. No niin, hyvät naiset ja herrat, eiköhän aloitella. Eli tervetuloa. Mennäänpä kohtaan yksi. Esityslistan hyväksyminen ei taida olla mitään huomautettavaa. Sitten kielivalikoimaan. 15 kieltä on tänään käytettävissä. tai oikeastaan 13 kieltä ja asetus 2018-848 siihen liittyvä korrigendumi, bio, luomutuotteet ja merkinnät – ja siihen liittyen 834 kautta 2007 asetuksen kumoaminen. Kollegat ovat käyneet tämän läpi ja tässä kaikki on kunnossa. Kyse on 54.2 artiklan tekstissä sivulla 54 löytyvä päiväys. Kaikki kunnossa sitten menettelytapaan 231 kohdan mukaisesti tämä muutos on hyväksyttävä täysistunnossa. Mikäli tämän kokouksen aikana ennen esityslistan kohdan kahdeksan käsittelyn loppumista ei ole esitetty vastalauseita, niin valiokuntamme on hyväksynyt tekstin esitetyssä muodossa ja tämä korrigendumi on löydettävissä teidän asiakirjoistanne. Nyt pääsemme elintarvikeketjuun liittyvän riskiarvioinnin avoimuudesta ja kestävyydestä. Kollega Andrew, mikä on tilanne? Kiitos, pieni tilannekatsaus. Ensimmäinen tieto, minulla ei ole vielä äänestyskorttia, se on tulossa. Toinen asia, minä haluaisin vetää pois tarkistuksen 119. Tarkistus 119. Se voidaan vetää pois. Kiitos. Pan poseł zgłosił to przed głosowaniem bezpośrednio do poprawki. Niin kyse on siis tarkistuksesta. Kuulimme tästä, että veditte omanne pois. Hyvä. Eli siinä tapauksessa voimmekin siirtyä riskiarviointiasian käsittelyyn, eli yleinen elintarvikelainsäädäntöpaketti niin sanotusti. Edustaja Kadenbach vastaa lausunnon laatimisesta. Tervetuloa, arvoisa edustaja. Ja pitemmittä puheita saatte puheenvuoron. Olkaapas hyvä. Äh, Monet kiitokset. Olen vakuuttunut siitä, että tässä on kysymys tärkeästä muutoksesta, nimittäin avoimuudesta tässä hyväksyntämenettelyssä ja kehdottaisinkin, että käymme heti äänestämään. Przepraszam. Przechodzimy do głosowania. Anteeksi, mikrofoni jäi pois päältä. Sitten äänestyksiin. Kompromissi. Tarkistus A. Äänestys alkaa. Noin, odotellaanpa hetkinen. Äänestys päättyy päättyy. Kaikki ovat varmaankin äänestäneet. Hyvä, kiitoksia. Näin pääsemme seuraaviin tarkistuksiin, eli tarkistuksen 10. Puolesta äänet. Hyväksytty. Sitten 11 puolesta. Hyväksytty. 103 puolesta vastaan. Hylätty. 105 puolesta vastaan Tarkistetaan. Eli tarkistus 105. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 104 puolesta. Hyväksytty. 106 puolesta vastaan. Hylätty. 12 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Eli tarkistus 12. Äänestys päättyy. Hylätty. 107 puolesta vastaan. Otetaanpas uudestaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 108 puolesta vastaan hylätty. 13 esittelijä puolesta hyväksytty, 14 puolesta vastaan hyväksytty. 15 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus B. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 111. Hylätty. 16. Puolesta. Hyväksytty. Tarkistus. Hetkinen. Eli kompromissitarkistus C. Äänestys alkaa. Kompromissitarkistus C. Äänestys päättyy. Eli kompromissitarkistus C otetaan uudestaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Näin pääsemme tarkistukseen numero 18, 19. Puolesta vastaan tarkistetaan. Eli äänestys alkaa. Tarkistus 19 siis kyseessä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 119. Niin tämähän oli teidän, eikö vaan? Se on vedetty pois, joten 120 puolesta vastaan hylätty. 121 puolesta vastaan hylätty. 122 puolesta vastaan hyväksytty. 123 puolesta vastaan hylätty. 124 puolesta vastaan hylätty. 125 puolesta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 Tarkistus 126 puolesta vastaan hylätty, 127 puolesta vastaan. Otetaanpa uudestaan 127. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 128 puolesta vastaan hylätty. 129 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Tarkistus 129. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Ylätty. 130 puolesta. Hyväksytty. 20 puolesta vastaan 20 ei äänestetäkään. 132 puolesta vastaan hylätty. 131 puolesta hyväksytty. 133 puolesta vastaan hylätty. 134 puolesta hyväksytty. Anteeksi, tämä raukesikin. Tästä ei tarvitse äänestää laisinkaan, koska 130 hyväksyttiin. Näin pääsemmekin kompromissitarkistukseen E. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan hylätty. 137 ja 138 puolesta vastaan. Tarkistetaan 137, 138 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Eli 137 ja 138 olivat äsken kyseessä. Kyllä, kyllä, läpi meni. Jos 22 menee läpi, niin 23 pitää äänestää, eikä tätä. mais on me dit que c'est accepté, alors je m'interroge, ouais, okay. bon, c'est clair, hein. Kyllä minun mielestä tämä hyväksyttiin. Pan prawo nie zrozumieć. 23 pana posła sprawozdawcy. Kto jest... Eli 23 puolesta hyväksytty. 24 puolesta vastaan hylätty. Seuraavaksi 139 puolesta vastaan hylätty. 140 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Näin pääsemme kompromissitarkistukseen F. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistukseen. Kompromissitarkistus G. Äänestys alkaa. Kyllä, kyllä. Kyse on kompromissitarkistuksesta G. Tätä tuskin tarvitsee uusia tätä äänestystä, eli kompromissitarkistus G on hyväksytty. Kompromissitarkistus H. Äänestys alkaa. Eli kompromissitarkistus H. Kyllä. Näin. Äänestys päättyy. Pieni hetki. Is okay? Okay. W takim razie przechodzimy do. Näin pääsemme tarkistukseen 27 puolesta hyväksytty. 157 puolesta vastaan hylätty. Kyllä, kyllä, hylätty. 28 esittelijältä puolesta Tarkistetaan. Tarkistus 28. Äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Poprawka odrzucona. Hylätty. 158 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 158 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 29 puolesta vastaan hylätty. 159 puolesta vastaan hylätty. 160 puolesta hyväksytty. Seuraavaksi pääsemme tarkistukseen numero 30. Puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 161 puolesta vastaan Tarkistetaan. 161. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Sen. Hyväksytty yhden äänen erolla 162. Puolesta vastaan Eli 162. Äänestys alkaa. Zamekam. Todennäköisesti tämä meni nurin, mutta tarkistetaan. Eli hylätty. yksi puolesta vastaan hylätty. 163 puolesta vastaan hylätty. 164 puolesta hyväksytty. 165 puolesta hyväksytty. Otetaanpa uudestaan 165. Äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 166 puolesta. Hyväksytty. Tarkistus 32 hyväksytty. Seuraavaksi hetkinen 100. Adopted, yes. Przechodzimy do kompromisu e, y, 3 I. Otwieram... Eli kompromissitarkistus I. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi tarkistukseen numero 168. Puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta. 34 siis puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus 34. Tarkistetaanpas äänestystulos. Äänestys alkaa. Tarkistus 34 siis kyseessä. Eli äänestämme tarkistuksesta 34. Äänestys päättyy. Hylätty. 171 puolesta hyväksytty. 172 ja 173 puolesta ja hyväksytty. Kompromissitarkistus J. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Sata puolesta vastaan Hylätty. Kolmekymmentäkuusi puolesta vastaan hylätty. 37 puolesta vastaan hylätty. 38 puolesta vastaan hylätty. 39 puolesta vastaan hylätty. 178 puolesta vastaan hylätty. 40 esittelijältä puolesta vastaan hylätty. 179 puolesta vastaan hylätty. No tarkistetaan. Eli 179. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 41 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 180 puolesta vastaan Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Yhden äänen erolla. 42 puolesta. Hyväksytty. 181 puolesta. Vas hyväksytty. 182 puolesta hyväksytty. No tarkistetaan. 182. Äänestys alkaa. Äänestys siis käynnissä ja päättyy. Hyväksytty. 183 puolesta. Hyväksytty. 188 puolesta vastaan tarkistaa. Äänestys alkaa. Tarkistetaan siis. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 189. Puolesta Seuraavaksi 191. Puolesta vastaan Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Näin pääsemme kompromissitarkistukseen K. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kollega Taravella ja kumppaneiden tarkistukseen puolesta vastaan hylätty. 180, 193 puolesta tarkistetaan. Eli 193. Eli toistan, tarkistamme äänestystuloksen 193. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 194 puolesta vastaan. Hylätty, mutta tarkistetaan varmuuden vuoksi Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No, ei mikään suuri ero. 195 puolesta vastaan hylätty. 196 ja 197 puolesta vastaan hylätty. 198 puolesta vastaan hylätty. Seuraavaksi kohta 3, 199 puolesta vastaan hylätty. 200 puolesta vastaan hylätty. 201 puolesta vastaan hylätty. 202 puolesta vastaan hylätty. 203 puolesta vastaan Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Yhden äänen turvin meni läpi. 204 puolesta vastaan hylätty. 205. 205 puolesta vastaan Tarkistetaan. 205. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 206 puolesta vastaan hylätty. 207 puolesta vastaan hyväksytty. 208 puolesta vastaan hylätty. 209 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 210 puolesta vastaan hylätty. 2.11. Kollega Dan Tänin käsialaa puolesta hyväksytty 2.12. Siinä on useampikin laatia. Ja sitten tässä sanotaan, että mikäli hyväksytään, niin mennään 2.13. 2.13, 2.14 puolesta vastaan tarkistetaan. Eli Tarkistukset 2.13 ja 2.14 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 2.15 puolesta vastaan. Hyväksytty samoin lukemin. 2.16 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 2.17 puolesta vastaan. Hyväksytty. 2.18 puolesta vastaan. Hylätty. 2.19 puolesta vastaan. Hylätty. 2.20 puolesta vastaan. Hylätty. 221. Kollega Schreierin käsialaa puolesta vastaan hyväksytty. 222 puolesta hyväksytty. 223 puolesta hyväksytty. 224 puolesta hyväksytty. 225 puolesta hyväksytty. 226 puolesta hyväksytty. Hyväksytty. Sitten 53. Kollega Solanan puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Seuraavaksi esittelijän tarkistus 1 puolesta vastaan. No, tarkistetaan. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 54 puolesta vastaan Kompromissitarkistus L. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Eli kompromissitarkistus L on hyväksytty. Aha, okei. Okay. Olkaa hyvä. Ai, ei ollut mitään huomautettavaa. Eli uusimme äänestyksen Hetkinen, siis tarkistus kolme puolesta hyväksytty. 58 puolesta vastaan hylätty. 59 puolesta vastaan tarkistetaan. 59 siis kyseessä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 60 puolesta, vastaan, hylätty. 61 puolesta, hyväksytty. 62 puolesta, vastaan, hylätty. 63 puolesta, vastaan, hylätty. 64 puolesta, vastaan, hylätty. 65 puolesta, vastaan, hylätty. 66 puolesta, vastaan. 67 puolesta vastaan hylätty, 68 puolesta vastaan hylätty, 69 puolesta hyväksytty. Tarkistukset 70 ja 71 puolesta vastaan hyväksytty. 72 puolesta 74 puolesta hyväksytty. 73 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus M. Siirrytäänpäs tarkistuksen 80 puolesta vastaan Siitä ei äänestetäkään. Eli otetaanpas tarkistus 80. Tahabella, Noisel ja muut puolesta vastaan hylätty. 81 puolesta vastaan hylätty. No, tarkistetaan. 81 kyseessä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 82 puolesta vastaan hylätty. 83 puolesta vastaan Tarkistetaan. 83. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 84 puolesta. Hyväksytty. 85 puolesta. Hyväksytty. 87 puolesta vastaan hylätty. 86 puolesta vastaan hylätty. Tarkistetaan 86. Äänestys alkaa. Ja päättyy hyväksytty yhden äänen turvin. Tarkistus Seitsemän puolesta hyväksytty. 90 puolesta vastaan hylätty. 91 puolesta hyväksytty. 92 hyväksytty. 93 puolesta hyväksytty. 94 puolesta hyväksytty. 95 puolesta hyväksytty. Kahdeksikko puolesta vastaan tarkistetaan. Tarkistus numero kahdeksan. Äänestys päättyy. Hylätty. 96 puolesta vastaan hyväksytty. 97 puolesta hyväksytty. Näin pääsemme äänestämään, eli nimenhuuto äänestys muutetusta luonnoksesta. Ahaa, konsultaatiot ovat vielä kesken. No, me äänestämme. Äänestys alkaa. Tarkistuksin muutettu teksti kyseessä. Äänestys päättyy. Noin. Kiitokset, kiitokset. Tämä meni läpi. Näin pääsemme eteenpäin, mutta sitä ennen vielä valmistelijalle kiitokset. Kollega Kadenbach, haluatteko lausua vielä jonkun sanasen? Okei. Okay. Um, our group voted against it because the main thing meidän ryhmä äänesti vastaan, koska me emme saavuttaneet niitä asioita, joita me emme saavuttaneet ja pyydän, että vedätte nimeni pois mietinnöstä. No no no Mietintä ei ole, ongelma ei ole. Okay. Tämähän hylättiin siis. Okei. Kohta neljä. Parlamentin ja neuvoston asetus tutkimuksen innovoinnin puiteohjelmasta Euroopan horisontti ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä. Edustaja Katainen toimii lausunnon laatijana. Äänestämme siis kohdista 4 ja 5. Edustaja Katainen on ilmeisesti paikalla, olkaapa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, paikalla ollaan ja tämä onkin oikein hyvä hetki korostaa tämän 10 miljardin euron merkitystä eurooppalaisen ruoantuotannon kehittämiseksi tämän EU-horisontti Euroopan tutkimus- ja innovaatio-ohjelman lausunnon puolesta olen erittäin tyytyväinen yhteistyöhömme näiden kahden lausunnon suhteen. uskon että valiokuntamme voi antaa näin vahvan ja yksimielisen viestin meille tärkeistä kohdista ruoantuotannon ja luonnonvarojen rahoituksen säilyttämisestä kuten myös maatalouden lisäämisestä otsikkoon sekä sisävesien sisällyttämiseksi tuohon tekstiin. Kiitoksia. to jest ten obszar działa gdzie mamy środki zwiększone i także jeśli chodzi o przyszły program nyt puhumme siitä, että maatalouden rooli on tärkeä tässä ohjelmassa. Se on meille positiivinen asia. Tarkistus 23 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi yksi, Kompromissi yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 26. Pieni muutos. Tarkistus 26. Puolesta vastaan 26 puolesta vastaan hylätty. 27 puolesta hyväksytty. 28 puolesta hyväksytty. 29 puolesta hyväksytty. 30 puolesta hyväksytty. Kompromissi 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan. Hylätty. 34 puolesta. Hyväksytty. 35 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 3. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 38 puolesta. Vastaan. Hylätty. 39 puolesta vastaan. Hylätty. 40 puolesta vastaan. Hylätty. 41 puolesta vastaan. Hylätty. 42 puolesta. Hyväksytty. 43 puolesta vastaan. Hylätty. 44 puolesta hyväksytty. Kompromissi 4. Äänestys alkaa. Kompromissi 4. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 48. Puolesta vastaan. Hylätty. 49 puolesta. Hyväksytty. Tarkistus 50 McIntyre puhuu tästä. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Tarkistus alkuperäisessä muodossaan koskee maita, jotka ovat assosiaatiosuhteessa, jotka ovat koordinoida ja osallistua tähän ohjelmaan. Näin on nykyisen horisontti 2020 puitteissa, mutta ymmärsimme, että juridisesti pitäisi olla kysymys juridisista yksiköistä, assosiaatiomaista, ja tähän tämä ehdotukseni perustuu ja olisin, tätä on saanut nyt tukea esittelijältä, mistä olen erittäin kiitollinen. Kiitoksia. Onko tämä nyt selvää kaikille? Voimme sitä äänestää. Tarkistus 50 puolesta. Vastaan. Hylätty. Oliko tässä jotain epäselvää? Pitääkö tästä äänestää uudestaan? Äänestämmekö sähköisesti? Enpä usko, että mitään epäselvää on. Tarkistus 51. Mikrofoni. Check on that, I think there is a... Voidaanko me tarkistaa, koska tässä on hiukan sekaannusta eri ryhmien kesken. Siis tarkistus 50. Jotta Voitko tehdä tämän selvityksen uudestaan? Äänestys alkaa tarkistus 50. Äänestämme tarkistuksesta 50. Äänestys alkaa. Zamykam. Äänestys päättyy. Hylätty. Tieden. Tarkistus 51 puolesta. Vastaan. Hylätty. 52 puolesta. Vastaan. Hylätty. 53. Puolesta, vastaan, hylätty. 54. Puolesta, hyväksytty. 55. Puolesta, vastaan, hylätty. 56. Puolesta, vastaan, hylätty. 57. Puolesta, vastaan, hylätty. 58. Puolesta, vastaan, hylätty. 59 puolesta vastaan hylätty. 60 puolesta vastaan hylätty. 61 puolesta vastaan hylätty. 62 puolesta vastaan hylätty. 63 puolesta vastaan hylätty. 64 puolesta vastaan hylätty. 65 puolesta hyväksytty. 66 puolesta vastaan. Tarkistetaan, tarkistetaan, tarkistus 66, äänestys alkaa. Tarkistus 66. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 67 puolesta vastaan hylätty. 68 puolesta hyväksytty. 69 puolesta vastaan hylätty. 70 puolesta vastaan hylätty. 71. Ei äänestetä. Sitten. Johdatason kappaleet kolme. Puolesta hyväksytty. Neljä puolesta vastaan hylätty. Viisi puolesta hyväksytty. Kuusi puolesta hyväksytty seitsemän puolesta, hyväksytty kahdeksan puolesta, vastaan, tarkistetaan, tarkistus kahdeksan, Tarkistus seitsemän. Äänestys alkaa. Seitsemän. Tarkistus on kyseessä. Äänestys alkaa. Äänestämme tarkistuksesta. Seitsemän äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta. Hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta. Hyväksytty. Yksitoista puolesta. Vastaan. Hylätty. Kaksitoista puolesta. Hyväksytty. Kolmetoista puolesta vastaan, tarkistetaan. Äänestys päättyy. Voi ei. No, tällaista on demokratia. Kompromissi 5. Agnew. Vote for you, Chair. Äänestin puol- puolesta, samalla puolella kuin tekin, herra puheenjohtaja. Aika ajoin olen teidän puolellanne. Bardzo, bardzo, bardzo panu dziękuję. Kiitos oikein paljon. Kun vierailen maassanne, tarjon kahvit. Kompromissi viisi puolesta. Äänestys alkaa kompromissista viisi. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan. Hylätty. 18 puolesta vastaan. Hylätty. 19 puolesta vastaan. Hylätty. 20 puolesta vastaan. Hylätty. 21 puolesta vastaan hylätty. 22 21 tarkistetaan. Nyt äänestetään tarkistuksesta 21. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kiitoksia. Hylätty. 22 puolesta. 22 puolesta vastaan hylätty. Nyt nimen äänestys tarkistetusta lausunnosta. Äänestys alkaa. Zamykam, zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta viisi käsiteltiin jo kollegan ö, äsken. Haluaisiko Katainen lausua? Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää valiokuntaa tältä valiokunnan tulosta olisi voinutkaan odottaa. Se oli paras mahdollinen. Kiitos siitä. Bardzo dziękujemy. Pani poseł, przechodzimy do... Kiitos oikein paljon. Siirrymme toiseen lausuntoon. Tarkistus 61 puolesta. Kiitoksia hyväksytty. Tarkistus 62 puolesta. Hyväksytty. 63 puolesta. Hyväksytty. 64 puolesta. Vastaan tarkistetaan Äänestys päättyy. Tarkistus hyväksytään. 65 raukeaa. Tarkistus 66. 66 puolesta. Hyväksytty. 67 raukeaa. 68 puolesta. Hyväksytty. 69 tarkistetaan. 68 tarkistetaan, 68 tarkistetaan, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 69. Puolesta. Hyväksytty. Tarkistus 70 puolesta. Hyväksytty. Kompromissi 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Siirrymme tarkistuksen 76. 78 puolesta hylätty 79 hyväksytty 80 puolesta vastaan hylätty 81 puolesta vastaan hylätty, 82 puolesta vastaan hylätty. Tarkistetaan 82. Äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 83. Tarkistus 83 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 84 puolesta vastaan hylätty. 85 puolesta hyväksytty. 87. 87 puolesta hyväksytty. 89, 89 puolesta vastaan hylätty, 90 puolesta hyväksytty, 91 puolesta hyväksytty, 92 puolesta hyväksytty, 93 puolesta vastaan hylätty. Tarkistetaan Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 94. 94 puolesta vastaan hylätty. 95 puolesta hyväksytty. 96 puolesta hyväksytty. 97 puolesta hyväksytty. Muut raukeavat. Siirrymme tarkistukseen 100 puolesta. Hyväksytty. 101 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. 101 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 102 puolesta vastaan hylätty. 103 puolesta vastaan hylätty. 104 puolesta hyväksytty. 105 puolesta hyväksytty. 106 puolesta vastaan hylätty. 107 puolesta tarkistetaan. 106 tarkistetaan. Äänestys alkaa 106. Äänestys päättyy. Hylätty. 107 puolesta. Hyväksytty. 108 puolesta. Hyväksytty. Tarkistus 1. Puolesta. Hyväksytty. Kompromissi 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Siirrymme kompromissin kolme. Äänestys alkaa. Kompromissi kolme. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi neljä. Äänestys alkaa kompromissi 4. Äänestys päättyy. Kompromissi hyväksytään. Kompromissi 5. Äänestys alkaa. Kompromissi 5. Äänestys käynnissä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 129 tarkistus puolesta vastaan hylätty. 6 Tarkistetaan 129 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 6 puolesta. Hyväksytty. 130 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 130 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 7 puolesta. Hyväksytty. 131 puolesta. Hyväksytty. 108 hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta. Äänestys, äh, äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 136 puolesta hyväksytty. 10 puolesta hyväksytty. 11 puolesta hyväksytty. Kompromissi 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 140 puolesta vastaan Caputo. Koordinaattorin tehtävä nostaa käsi. 140 puolesta vastaan hylätty 13 puolesta hyväksytty 141 puolesta hyväksytty 14 puolesta hyväksytty 142 puolesta hyväksytty. 150 hyväksytty, 143 hyväksytty, 144 puolesta vastaan tarkistetaan. 144 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 16 puolesta, hyväksytty. 17 puolesta, hyväksytty. 145 puolesta vastaan, hylätty. Kompromissi 8, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 151 puolesta vastaan hyväksytty. 152 puolesta hyväksytty. Kompromissi 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Siirrymme tarkistukseen 158 puolesta vastaan. Hylätty. 19 puolesta. Hyväksytty. 161. Puolesta. Hyväksytty. Tarkistetaan. Selvä. 161. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 162 puolesta vastaan hylätty. 163 puolesta, hyväksytty. 20 puolesta, hyväksytty. 21 puolesta, hyväksytty. 21. Tarkistetaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Yksi SD on liikaa, kortti pitää ottaa pois. Tak. Proszę skorygować. Olkaa hyvä. Yksi äänestyskortti pois, d kortti pois, olkaa hyvä. Okei, okay. zamykamy głosowanie. Äänestys päättyy. Ennen kuin äänestys päättyy, yksi SED-kortti on otettava pois. Niitä on yksi liikaa. Minun on lähdettävä Liben äänestämään, joten hän sijaista minua. Sala lähtee, joten kaikki palaa ruotuun. Äänestys päättyy ja se hyväksyttiin. Pyytäisin, että eturivissä vasemmalla, niin nostetaan kädet asianmukaisesti. Kompromissi 10. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Anteeksi, kompromissi 10. Hyväksytään. 168 puolesta, hylätty 23 puolesta, vastaan Tarkistetaan. 23. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 169 puolesta. Hyväksytty. 24 puolesta. Hyväksytty. 170 puolesta. Vastaan. Hylätty. 171 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 176 puolesta. Hyväksytty. Se hyväksytään 178 seuraavaksi. Anju, ole hyvä. May have been a, a fault in interpret- ehkäpä, ehkäpä tässä on tullut pieni väärinkäsitys. Mielestäni tässä olisi pitänyt mennä 174, mutta täällä puhuttiin 176, kun lähdemme äänestämään. 11. Kompromissi 11. Anjo, olette oikeassa. Sihteeristö pahoittelee. Minä vain seurasin saamieni ohjeita. Kiitos oikein paljon tästä huomiosta ja teemme tehtävämme tarkemmin tulevaisuudessa. 174 puolesta vastaan hylätty. 176 puolesta hyväksytty. 178 puolesta hyväksytty. 70, 179 puolesta hyväksytty, 180 puolesta vastaan hylätty, 181 puolesta hyväksytty, 182 puolesta hyväksytty, 183 puolesta vastaan hylätty, 184 puolesta vastaan hylätty, 185 puolesta vastaan hylätty, 186 puolesta vastaan hylätty, 187 puolesta vastaan hylätty 188 puolesta vastaan tarkistetaan. 188 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Ero oli melko pieni. 26 puolesta hyväksytty. 189 puolesta hyväksytty. 27 puolesta hyväksytty. 190 puolesta hyväksytty. 28 puolesta hyväksytty. 29 puolesta hyväksytty. 191 puolesta Hyväksytty. 30 puolesta vastaan hylätty. 31 puolesta vastaan hylätty. 192 puolesta hyväksytty. 32 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 198 puolesta. Hyväksytty. 199 puolesta. Vastaan. Hylätty. 200 puolesta. Vastaan. Hylätty. 34 puolesta. Hyväksytty. 201 puolesta. Vastaan. Hylätty. 202 puolesta. Vastaan hylätty. 35 puolesta hyväksytty. 36 puolesta hyväksytty. 203 puolesta vastaan hylätty. 204 puolesta hyväksytty. 37 puolesta hyväksytty. 206 puolesta hyväksytty. 38 puolesta hyväksytty. 207 puolesta. Hyväksytty. 208 puolesta. Vastaan. Hylätty. 209 puolesta. Vastaan. Hylätty. Kompromissi 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 213 puolesta vastaan hylätty. 40 puolesta vastaan hyväksytty. 214 puolesta hyväksytty. 215 puolesta vastaan hylätty. 41 puolesta hyväksytty. 216 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 217 puolesta. Hyväksytty. 42 puolesta. Hyväksytty. 43 puolesta. Hyväksytty. 44 puolesta. Hyväksytty. 218 puolesta. Hyväksytty. 45 puolesta. Hyväksytty. 219 puolesta. Hyväksytty. 46 puolesta. Hyväksytty. 220 puolesta hyväksytty. 47 puolesta hyväksytty. 221 puolesta vastaan hylätty. 222 puolesta hyväksytty. 223 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. 223. Äänestys päättyy hylätty. 224 puolesta vastaan hylätty. 48 puolesta vastaan hylätty. 49 puolesta hyväksytty. 50 puolesta vastaan hylätty. 51 puolesta vastaan tarkistetaan. 51 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 14. Äänestys. No. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. 59, 59 puolesta hyväksytty, 60 puolesta hyväksytty. Nyt äänestämme muutetusta lausuntoluonnoksesta nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitos oikein paljon. Haluatko valmistelija lausua mitään? Ei. Näin ollen kiitämme kollega Kataista. Kaksi mielenkiintoista ja tärkeää lausuntoa on käsitelty ja siirrymme kohtaan kuusi. dobry. No, podział kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście Tullikiintiöiden jako VTO huomioiden Brexit. Varjoesittelijänä olen neuvotellut kollegojen kanssa ja tarkistus 24 vedetään pois.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 kontingentit Hyvä. Niin, mitä näihin kiintiöihin tulee, niin ihan lyhyesti. Eli tässä käytetään VTO-listaa hyväksi. Tässä huomioidaan yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen EU-sta. Kollega Kathy, te toimitte esittelijänä, olkaapas hyvä. And as brief as I can. Kiitos niin lyhyesti kuin voin, haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä yhteistyöstä ja osallistumisesta tietysti myöskin henkilökuntaa, joka on työskennellyt todella hyvin paljon työtä, perustyötä, niin kuin haluan erityisesti kiittää Aileen Skylonia omasta toimistostani, oman ryhmän henkilökunnasta. Ja se on myöskin sihteeristöä, avusta, se on antanut tämän asian käsittelyssä. Tämä on asia, josta useat meistä ovat se mieltä, että olisimme iloisia, jos sitä ylipäätään tarvitsisi edes käsitellä. Mut tämä on ensimmäisiä asioita, jotka nostan esille tähän valiokuntaan Brexitin jälkeen, joten on hyvin tärkeää, että tämä valiokunta selkeästi sanoo, että aiomme tukea kaikkien viljelijöitämme niin pitkälle kuin mahdollista. Ja siitä syystä on ratkaisevan tärkeää, että hyväksymme mahdollisimman voimakkaan lausunnon, tässä kysymyksessä, joka liittyy näihin tariffikiintiöihin. Ja mehän kuulimme tästä viime Strasburgin viikolla kuulemisessa, mikä on siis hyvin tekninen kysymys. Poliittinen ulottuvuus, joka siihen liittyy, on uskomattoman tärkeä, joten kiitokset vielä kaikille tehdystä työstä. Ja, ja rohkaisen jäseniä ottamaan ennakoivan ja voimakkaan kannan ajatellen tarkistuksia, joita on esitetty. Oikein paljon kiitoksia. Tämä olikin äärimmäisen tärkeä tieto. Näin pääsemme tarkistuksen 25 puolesta vastaan hyväksytty. Kollega Katin tarkistus kuusi puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 26 puolesta, siis 26 puolesta hyväksytty. No, tarkistetaan. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyvä. Tarkistus 27. Puolesta vastaan hylätty. 28 puolesta hyväksytty. 29 identtinen 7 kanssa, eli 29 puolesta hyväksytty. 7 oli siis identtinen 29 kanssa, sitten 30 kollega Suanan käsialaa hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta hyväksytty, yhdeksikkö puolesta Hyväksytty. Kompromissi 1. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 13. Puolesta äänet, olkaa hyvä. Hyväksytty. 14. Aa, raukeakin. Eli 15. Tarabella ja Nekov. Kiitos, hyväksytty. Tarkistus 2. Puolesta hyväksytty. 16. Puolesta hyväksytty. 17 puolesta hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta vastaan Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus kolme kyseessä. Äänestys päättyy. Ylätty yhden äänen erolla. Kompromissitarkistus kolme seuraavana. Eikö sittenkään? Eikö hetki? Otetaanpas ensin tarkistus 19. Pyydän anteeksi, siis 19. Tarkistus 19 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus 19 kyseessä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 2. Äänestys alkaa. Eli kompromissitarkistus 2. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Kaksikymmentä raukeaa. Näin pääsemme tarkistuksen neljä. Puolesta vastaan Eli tarkistus neljä. Tarkistus 24 vedetty pois, menen täytyy siis äänestää tarkistusta 20. ma pan wracamy do poprawki 20. Toden totta. Eli tarkistus 20. Puolesta tarkistetaanpas koneellisesti. Eli tarkistus 20. Äänestys päättyy. Jednym głosem. Hylätty yhden äänen erolla. Tarkistus neljä. Puolesta Eli tarkistus neljä, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Yhden äänen erolla. Näin pääsemme kompromissitarkistuksen numero kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 23 edustaja Dantänin tarkistus puolesta hyväksytty. Näin pääsemme äänestämään muutetusta tekstistä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Arvoisa lausunnon laatija, hyvä valmistelija, haluatteko lausua vielä jonkun sanasen? En nyt vielä. Okei, okay, e, Hyvä. Siinäpä tapauksessa kiitokset kaikille valmistelijoille, varjoesittelijöille, avustajille, kaikille, jotka ovat kantaneet kortensa kekoon. Kiitokset myöskin sihteeristön edustajille. Edustaja McGuinness. Apologize that I couldn't be here puheenjohtaja. Minä en voinut olla täällä tässä äänestyksessä. Olin puheenjohtajistossa ja tämä on puhemiehistössä ja tämä on erittäin vaikea asia. Haluan kiittää Vagovicia, joka oli äänestämässä puolesta, niin tämä toistuu hyvin usein, nimittäin Strasbourgin maanantaisin. Kiitoksia. No tottahan toki ymmärrämme tämän, mutta kiitokset tästä tiedosta. Olemme saaneet antamanne tiedot, asia kunnossa, ymmärrämme kyllä, tiedämme, että teillä on varapuhemiehen ominaisuudessa paljon velvollisuuksia hoidettavana. Näin pääsemmekin esityslistalla kohtaan seitsemän. luomutuotteet ja luomutuotteiden merkintä ja siihen liittyvä korjaus. Kuten kokouksen alussa sanoin, niin meidän pitää tämä hyväksyä. Kyse on korrigendum, joka on komission ja neuvoston käsiala. Jos kokouksen loppumennessä vastalauseita ei ole esitetty, niin se voidaan pitää yksimielisenä hyväksyttynä. Eli tämä asia on täten käsitelty loppuun.